huolenaiheita. Päätösohjelma, jonka kaikki poliittiset ryhmät ovat esittäneet, on hyvin tasapainoinen kompromissi ja tulen tukemaan sitä. Kiitoksia kollega Kolicek. Sitten vapaa-demokraattinen Eurooppa-ryhmäpuheenvuoro kollega Pelder, minuutti. Dank u wel, meneer de voorzitter. De vele